Kiitos, olen todellakin valmis. Hyvät edustajat, hyvä komission jäsen, minä nyt ilolla voin kertoa teille hedelmä ja maidon toimintoista oppilaitoksiin. Tässä on tehty kovasti töitä. Haluaisin kiittää kaikkia Riveroa, Nicholsonia, Jamesia, Bonnesopea, Marko Zulloa ja McCarthyä. Haluaisin myös tervehtiä ja kiittää komission työntekijöitä, joista Korte johti tätä työtä ja Luxemburgin kaudella Frank Schmidtin johdolla tehtiin läheistä yhteistyötä. Ylisti ottaen voisin sanoa, että tässä on kaksi pilaria taustalla on lasten terveys ja terveelliset ruokailutottumukset ja toisaalta maatalon tukeminen. Tämä on toinen pilari. Me olemme pyrkineet varmistamaan sen, että tuoreiden e, tuotteiden ja maidon jakaminen olisi pakollista niille maille, jotka tulevat tähän mukaan. Mukaan tulo on siis vapaaehtoista. Voidaan laajentaa tuoteluetteloa, mutta ehdot ovat hyvin selkeät. Esimerkiksi on kielletty makeutusaineet ja keinotekoiset aromit ja haluaisin muistuttaa, että tässä yhtenä tavoitteena on torjua eh, ylipainoa ja parantaa lasten terveyttä. Halutaan saada lapset lämmiksi maataloutta ja myös oppimaan hyvät ruokailutottumukset jo lapsena. Koulu on tärkeässä asemassa, kun näitä ruokailutottumuksia opetetaan. Uuden hankkeen tavoitteena on myös tukea lähialueen tuotantoa ja huomioidaan myös kyseisen kauden tuotteet. Parlamentti on neuvotossa pärjännyt hyvin. Neuvostoisi on nyt 433 artiklan käyttöä, mutta me pääsimme 43.2 eh, artiklan mukaisen käsittelyyn, eli näin on yhteispäättelyä ja näin kaikkien tavoitteena on parlamentin eh, päätösoikeutta puolustaa. Meillä on saanut 20 miljoonaa euroa maitoalalla saaneet lisättyä 100 miljoonaa. Tämä hy- sujuu hyvin. Nyt ei saa kukaan tai mikään maa kärsiä siitä, että ei ollut näitä historiallisia viitearvoja. Esimerkiksi Kroatia on tässä mielessäni. Erityisesti huomioida myös erittäin syrjäiset alueet. Tässä on 5 prosentin arvo, eli jotkut olisivat halunneet 50 prosenttia, mutta tämä ei ole mitenkään järkevää, että olisi yhdelle annettu enemmän ja toisella sitten otettu pois. 2023 komissio tekee tutkimuksen siitä, miten tämä on toteutunut ja myös rahajako on nyt oikeudenmukaisempaa maiden välillä. Tässä huomioidaan kuusia 6-10-vuotiaiden määrä maissa, mutta jos ajatellaan näitä historisia arvoja maidon osalta, niin ei ole unohdettu myöskään niitä maita, joilla ei näitä tällaisia historiallisia viitearvoja ollut. On parlamentti on saanut aikaiseksi myös hallinnollisen taakan purkamista ja näin yhä useampi lapsi ja koulu pääsee ohjelmaan mukaan. Kaikista tästä johtuen pyytän sieltä kollegat näin tukisivat lasten terveyttä ja eh, tukisivat myös maataloustuotantoa, jolla on hankaluuksia erityisesti hedelmää ja vihannesalalla. Kiitos. Merci, Monsieur Tarabella. I now invite Kiitoksia, edustaja Tarabella. Seuraavaksi komission jäsen herra Hogan, olkaa hyvä. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Kiitoksia. Haluaisin onnitella kaikkia erityisesti edustaja Tarabellaa ja varjoesittelijöitä aivan valtavista ponnistuksista, joita on tehty tämän työn onnistumiseksi. Varmasti edustaja Tarabella on samaa mieltä ja varjotkin ovat samaa mieltä siinä, että tämä prosessi on ollut todella monimutkainen ja haastava. Esimerkiksi oikeusperusta, kysymykset, ne tuotteet, joita jaetaan, budjetti, ja sitten millä tavalla näitä tuotteita kuljetetaan. Pitkien intensiivisten keskustelujen jälkeen onneksi tuimme lopuksi saamaan aikaiseksi tasapainon, erityisesti parlamentin ponnisteluiden vuoksi. Hän ei olisi päästy, jos ei olisi ollut kaikilta puolilta niin paljon joustavuutta ja yhteistyöhalukkuutta ilmassa. Haluan siitä syystä kiittää myös parlamenttia siitä, että se on tehnyt aivan erinomaista työtä, kun se on mahdollistanut sen, että tämä järjestely voi jatkua. Parlamentti on varsinkin painottanut järjestelyn terveysnäkökohtia. Tuoreita tuotteita on asetettu etusijalle ja tavoitteena on myös se, että lapset oppivat arvostamaan tuotteiden oikeita makuja ilman, että käytetään jonkunnäköisiä aromivahventeita. 250 miljoonaa euroa investoidaan tähän vuosittain ja sen jolla on tarkoitus hyödyttää lapsia ja, hyödyttää lapsia ja maataloutta. Tämä kuuden vuoden ajan ja silloin yhteensä 1,5 miljoonaa euroa käytetään tähän toimintaan. Kaikki tämä tapahtuu erittäin tärkeänä aikana viljelijöillemme, joilla on edessään vaikeat ajat, varsinkin meijeripuolella. hyvien ravin- ruokailutottumusten lisääminen tulevaisuutta varten on myös tärkeä asia. Siitä syystä, hyvä puhemies, toivon, että tämä hyväksytään ensimmäisessä käsittelyssä. Kiitoksia komission jäsen. Nyt ensimmäinen puhujamme on edustaja Des puolitoista minuuttia. Puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Kiitän kaikkia niitä, jotka ovat tehneet työtä, jotta saatiin aikaan parempi koulumaito- ja kouluhedelmäohjelma Euroopalle. Kiitän esittelijää ja varjoesittelijöitä. Viidessä kolmikanta neuvotteluissa saatiin aikaan tulos, joka kaikki osapuolet voivat hyvin hyväksyä. Nyt on kyse siitä, että ohjelmat jäsenvaltioissa on pantava kiireesti täytäntöön. Tämän uuden säännöksen ydin on se, että nämä erilliset ohjelmat voidaan yhdistää. Nyt on mahdollista siirtää määrärahoja ohjelmasta toiseen. Tätä pidän hyvänä. Hyvä on myös se, että parlamentti sai vietyä läpi sen, että maito ohjelman budjettia nostetaan 10 miljoonaa eurolla 100 miljoonaan euroa. Kouluhedelmäohjelmalla on 150 miljoonaa euroa käytössään niinpä olemassa olevat varat ovat, tämänhetkiset varat ovat käytössä kaikissa jäsenvaltioissa ja otetaan huomioon myös erityinen tilanne, joka on Kroatiassa ja syrjäisillä seuduilla mm, mielestäni on tärkeää, että meidän lapsemme ja koululaisemme koulussa pääsevät tutustumaan erinomaisiin tuotteisiimme ja näitä määrärahoja voidaan käyttää myös opettajan koulutukseen. Tätäkin pidän tarpeellisena, jotta lapsemme tietävät, että maito ei tule violetilta lehmältä, vaan mustavalkoisilta tai ruskelta lehmiltä. Kiitoksia edustaja Dess ja sitten edustaja De Castro. Kiitoksia puheenjohtaja, puhemies, kiitoksia hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Koulumaito- ja kouluhedelmäohjelma on yksi tärkeimmistä äh, valistusohjelmista, joita äh, Euroopan unionilla on rohkaistaakseen nuoria käyttämään terveellisiä elintarvikkeita. Haluaisin kiittää äh, kollega Mark Tarabellaa ja koko neuvottelutiimiä hyvästä työstä ja tuloksesta. Erityisesti se, että parlamentti on onnistunut mm, vahvistamaan oman tärkeän roolinsa yhteislainsäätäjän. Tässä pitää kiittää myös komissiota, joka on pitänyt kiinni parlamentin kannasta loppuun asti. Huolimatta siitä, että neuvosto halusi kyseenalaistaa useita asioita tästä alkuperäisestä ehdotuksesta, päästiin kuitenkin kunnianhimoiseen tuloksiin, jossa määrärahat jaetaan paremmin jäsenvaltioiden kesken. Eli mm, nyt tämä ohjelma äh, vie eteenpäin elintarvikekulttuuria, sen pitäisi olla yksi äh, Euroopan unionin ydintoiminnoista, mitä tulee nuoriin sukupolviin. Kiitoksia, edustaja Nicholson. Kiitoksia, hyvä puhemies. Ensinnäkin haluan onnitella esittelijää aivan erinomaisesta työstä. No, muutama ongelma oli matkan varrella, mutta hän osoittautui erinomaiseksi esittelijäksi ja kaikki olivat mukana voimakkaasti ehdottomasti kannatan tätä ehdotusta ja minun mielestäni se on hyvä. Me voimme välittää tällä vahvan viestin meijerialalle ja hedelmäalalle näiden päätösten pohjalta ja parlamentilla oli tässä tärkeä tehtävä, mikä osoittaa sen, että kun teemme yhteistyötä, saamme aikaiseksi paljon lisää kuin mitä alun perin ajateltiin. Omalla alueellani ja myöskin odottamaan tätä innolla ja ECR-ryhmän enemmistö äänestää puolesta. Ehdottomasti toivon, että ehdotukselle menee läpi. Olen aivan ilahtunut siitä, että yleisbudjetti koko tässä järjestelyssä on laajentunut ja että komissio itse kykenitte tokemaan sitä. Joudun kuitenkin toteamaan täällä tänään, että vaikka olen iloinen siitä, että käymme keskustelua, minusta on harmi, että nyt ei käydä, kun komissaari täällä on paikalla tuota sianlihakeskustelua. keskustelua että tämä parlamentti ei voinut laittaa tuota keskustelua silloin, kun komissaari on täällä, kaikki ovat paikalla. Se mm, ei millään tavalla en halua tätä sanoa epäkunnioittavasti tuota esittelee kohtaan kotettuna vaan tehnyt tämän valtavan työn. We have a colleague. Kiitoksia edustaja Nicholson. Meillä on kollega, joka halusi esittää teille sinisen kortin kysymyksen. Hyväksyttekö sinisen kortin kysymyksen edustaja Frunzulinkalta? Kyllä. Kiitos oikein paljon, että saan esittää kysymykseen. Ilmeisesti olette samaa mieltä. No. Anteeksi. Ei. Edustaja Frunzulika. Frunzulika. Niin. Sorry. I'm sorry. Yes, sir. First, apologies. Next time. Uh, dear colleague. Uh... Niin, anteeksi. Ensi kerralla. Te siis. Haluaisin esittää kysymyksen Tämä on todella tärkeä asia, tämä on koulutuksellisesti tärkeä asia lapsille, mutta jos ajatellaan tämän mietinnön otsikkoa ja sitä, että täällä korostetaan banaaneilla, puhutaan, puhutaan hedelmistä, vihanneksista, banaaneista ja maidosta, eikö meidän pitäisi korostaa eurooppalaista hedelmätuotantoa, esimerkiksi omenatuotantoa, voitaisiin puhua hedelmät, vihannekset, omenat ja maito, banaanit tulevat Euroopan ulkopuolelta. Meidän pitäisi korostaa eurooppalaista tuotantoa. Edustaja Nicholson. Madam President. Hyvä puhemies. Kiitokset vain kollegalle tästä erinomaisesta kysymyksestä. En minä tiedä. Kyllä minulle sopii, että kaikki hedelmät laitetaan, mansikat, päärynät, kaikki hedelmät haavat ihan hyväksi. Ei minulla siinä mitään ongelmia ole. No siltä mistä minä olen kotoisin, kuten te tiedätte aika hyvin, hyvä puhemies. Pohjois-Irlannista. Meitä tunnetaan Pohjois-Irlannin tuottaja alueena Ja mikäpä se olisi sen hienompaa, jos tätä ylvästä omenaa tällä tavalla voitaisiin markkinoida paremmin. Kiitoksia edustaja Myllä, kaksi minuuttia. Hyvä puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat, minäkin haluaisin sydämellisesti kiittää Mark Tarabella erinomaisesta työstä, jota hän on kolmikantaneuvotteluissa tehnyt. Hän todellakin vaati parlamentin oikeuksia ja haluaisin myöskin kiittää varjoesittelijöiden välisestä yhteistyöstä. Me onnistuimme mm, yhdistämään kouluhedelmä, kouluvihannes ja koulumaitojärjestelmän tukisäännöt ja haluaisin vahvaa äänestystulosta myös täällä täysistunnossa. Meidän tarkoituksena oli vähentää byrokratiaa, sen pitäisi tällä onnistua Onnistuimme lisäämään määrärahoja. Tämäkään ei ollut aivan selvää alusta asti ja tällä eh, mietinnöllä nyt saavutamme 30 miljoonaa 6-10-vuotiaista lasta, jotka viikoittain saavat eh, maitoa ja, ja hedelmää vastikkeetta. Ähm, minulle kaksi asiaa oli erittäin tärkeää, nimittäin, että otamme tähän mukaan äh, tuotelistan ja toinen olivat nämä äh, kasvatukselliset toimenpiteet äh, tulevaisuudessa. Myös elintarvike asiantuntijat voivat välittää tietoa lapsille ruokavaliosta. Meillä on esimerkiksi koulujärjestelmässä puute. Lapsilla ei ole arkipäivän ähm, ymmärtämystä siitä, mitä elintarvikkeilla tehdään, miten äh, peruselintarvikkeilla voidaan tehdä korkealaatuista ruokaa. Tämä on tärkeä tieto, joka nyt ankkuroimme tähän, kun yhdistimme nämä ohjelmat. Ja olen erittäin iloinen siitä, että nämä äh, koulutukselliset toimet edistävät lastemme hyvinvointia ja hyväksymme tämän ilolla. Kiitoksia. Edustaja Müller, meillä on sinisen kortin kysymys edustaja Grappinilta. Kiitoksia puhemies. Tietenkin minäkin olen samaa mieltä, että lasten terveys on etusijalla ja onnittelen edustaja Tarabella. Minä haluan esittää kysymyksen. Tämä liittyy siihen, että annetaan erityistä tukea 6-10-vuotiaille. Miksi 6-10-vuotiaille eikä 6-14-vuotiaille? Miksi on valittu tämä ikähaarukka? Mielestäni sen pitäisi olla suurempi. Kiitoksia. Hyvä kollega, sydämelliset kiitokset tästä kysymyksestä. Tietenkin me varmasti kaikki kannattaisimme sitä, että pidempään voisimme lapsille näitä tuotteita tarjota. Kuitenkin tässä on nyt kyse peruskoulun neljästä ensimmäisestä luokasta. Tässä on kyse rahasta ja määrärahoista loppujen lopuksi. Meillä nyt on kuuden vuoden ajalle 1,6 miljardia. Se on hyvä summa ja jäsenvaltiothan voivat yhteisrahoittaa tätä vielä, jos haluavat. Kiitoksia ja seuraavaksi edustaja Senra Rodriguez yksi minuutti. Obrigada, presidenta. Agradecer señor... Kiitos puhemies. Haluaisin kiittää edustaja Taramellaan hänen tekemästään työstä. Meistä on hyvä, että Euroopan unioni jatkaa tukea hedelmien, vihannesten, banaanien ja maitotuotteiden jakoa kouluissa. Näin lapset saavat lisää tietoa siitä, kuinka tärkeitä tuoret tuotteet ovat ja he voivat näin ymmärtää, mistä ruoka on peräisin. On myös tärkeää, että edistetään luomutuotteiden ja lähialueen tuotteiden käyttöä, jotta saataisiin lisää tietoisuutta siitä, miten kaikki tämä edistää taloutta ja myös maatalousalueita. On tärkeää, että kouluissa jaetaan luomutuotteita ja lähialueilla tuotettuja tuotteita ja on myös tärkeää käydä katsomassa näitä tuotantoalueita tämän arvon mukaisesti. Mr. Rope. Ja seuraavaksi edustaja Rope, kaksi ja puoli minuuttia. Kiitoksia, hyvä puhemies, hyvä komissaari, hyvät kollegat. Ensinnäkin haluaisin kiittää edustaja Tarabellaa, esittelijää, erinomaisesta työstä. Kun työstin tätä mietintöä, olin vihreiden varjoesittelijänä ja haluaisin huomauttaa, että vaikka mielipiteemme eivät aina esittelen kanssa oletkaan aivan samankaltaisia, onnistumme siitä huolimatta saamaan aikaiseksi aivan erinomaisen asiakirjan. No miksi se on erinomainen? ja miksi sitä kannattaa Euroopan parlamentissa tukea. Aluksi haluaisin todeta, että se asettaa hyvin ravintotottumusten tavoitteet ja, sin- ja se, millä tavalla tätä tukijärjestelmää tulisi hoitaa. Olemme onnistuneet myöskin laajentamaan tuoteluetteloa, jota koululle tarjotaan, jotta muodostettaisiin näitä niin sanottuja hyviä ravintotottumuksia tietyssä tapauksessa luettelo lainattiin hieman liikaa. Vieläkään en oikein kykene ymmärtämään sitä, miten on mahdollista syödä oliviöljyä tai mitä hyviä ravintotottumuksia edustaa kaakaojuominen. Siis tästä huolimatta minusta me olemme ensimmäistä kertaa kyenneet ottamaan sille sen, että esimerkiksi mono, monoatriumglutamatin ravin aromivahventeiden käyttö on huono asia ja niitä ei tulisi käyttää. Meidän ei tulisi siis myöskään rahoittaa tuotteita, jotka näitä tällaisia aromivahventeita sisältävät. Tämä saattaa vaikuttaa uskomattomalta, että ei tällaista kieltoa ennen ollut olemassa, mutta näin on. Ja olemme myös kyenneet parantamaan tukijärjestelmän yleistä hallintoa. Asiakirjassa olemme ottaneet esille varojen jakamisen selventysuunnitelma, mikä merkitsee sitä, että jäsenvaltiot kykenevät käyttämään tukirahojaan joustavammin. Olemme myös sisällyttäneet säännöksiä, jotka kannustavat käyttämään lyhyitä tarjontaketjuja. Tärkeää on myös hyvän hallinnoinnin suhteen se, että paikallisia alueviranomaiset ovat voimakkaasti läsnä, kun suunnitellaan ja täytäntöpannaan tätä järjestelmää. Se on erityisen tärkeää, koska useimmiten nimenomaan alueviranomaiset tunne, tuntevat tilanteen paljon paremmin kuin keskusviranomainen. Kiitoksia. Edustaja Zullo, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Kiitos esittelijä Tarabellella erinomaisesta työstä, myöskin siitä, miten hän johti neuvotteluja kolmikantaneuvotteluissa. Nämä neuvottelut saivat aikaan hyvän lopputuloksen meidän mielestämme, erityisesti mitä tulee tähän budjettiin riittävää määrä, määrärahoja tälle koulumaito- ja edelmäohjelmalle mutta toiseksi on erittäin tärkeä myöskin tavoite. Ja tämän ohjelman tavoite on opettaa, opettaa nuoria käyttämään tuoreita tuotteita ja rajoittaa ylimääräisen sokerin ja suolan käyttöä, koska mantereilla, jossa 27 prosenttia aikuisista on ylipainoisia, on erittäin tärkeää aloittaa kouluista ja opettaa millainen on eh, terveellinen, kestävä mm, ja vastuullinen eh, ruokavalio. Jäsenvaltioissa meidän täytyy olla varmoja siitä, että tämä ohjelma pannaan eh, mahdollisimman korrektisti täytäntöön ja kaikki tarpeelliset tarkastukset on tehtävä. Kiitoksia. Zulo, we have a... Kiitoksia edustaja Zullo. Meillä on kysymys edustaja Ulajilta. Hyväksyttekö sen? Kiitos, hyvä puhemies. Me kuuntelimme, mitä herra Tarvella sanoi. Hän sanoi, että tämä on todella tärkeää. Siitä on hyötyä lasten terveydelle ja siitä on hyötyä myös elintarviketeollisuudelle ja maataloudelle Euroopassa. Minä haluaisin kysyä teiltä, oletteko samaa mieltä siitä, että meidän velvollisuutemme on myös se, että voidaan sanoa, että tämä on eurooppalainen yhteinen toimenpide, eli että siitä olisi hyötyä koko Euroopalle. Minusta on outoa, että moni puhuu ainoastaan kielteistä Euroopan unionin liittyvistä näistä myönteistä seikoista. 30 seconds, please. Kiitoksia. Jos tulla 30 sekuntia, olkaa hyvä. En nyt oikein ymmärtänyt, esitetäkö kysymystä. Kuitenkin mielestäni on tärkeää edistää tätä opetusta, valistusta nuorille, jotta tämän päivän nuoret, jotka ovat tulevaisuuden aikuiset, tulevat työelämään täysin tietoisena näistä asioista. Tämä auttaa meitä kaikkia, vaikka olisikin vähän eri mieltä tänään. Thank you. We now move to... Kiitoksia. Seuraava puhuja edustaja Ferron. Mes chers collègues, Hyvät kollegat, kovin ilahtuneena saa nähdä, että täällä parlamentissa tehty työ on hyvin usein paljon laadukkaampaa kuin se, mitä Euroopan komissio ehdottaa. Tästä mietinnössä sanoisin yksinkertaisesti vain sen, että vihannesten, bananien, hedelmien ja maitotuotteiden jakaminen koulussa ja sen järjestelmän jatkaminen on erittäin hyvä asia. Siitä huolimatta huomioon, että se on suurissa vaikeuksissa. Tämä teksti mahdollistaa sen, että jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön tämän ohjelman sillä tavalla kuin haluavat ja voivat suosia paikallisia tuotteita. Me vetomme siihen, että tuetaan tätä ohjelmaa, tuetaan tätä mietintöä niin, että jatkuvasti huolehditaan siitä, että nimenomaan Eurooppalaisen maatalouden ja paikallisen tuotannon tuotteet tulevat voimakkaasti painotetuksi. Madam Erans. Ja seuraavaksi edustaja Erans puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen. Hyvät kollegat, minusta tämä sopimus, josta nyt puhumme, joka koskee viheneksiä ja hedelmiä koulussa. Tästä on hyötyä maatalouden tuottajille, mutta myös erityisesti eurooppalaisille lapsille ja nuorille, jotka pystyvät näin parantamaan ruokatietoisuuttaan ja myös terveyttään. Se, että lasten lukumäärä huomioidaan, on tärkeää ja on hyvä, että saatiin nämä 20 miljoonaa lisää maitoa tuotteisiin. Tässä pitää ottaa lisää rahaa, koska me laajennamme käytettyjen tuotteiden määrää. Ja se, että tietty prosenttimäärä voitaisiin siirtää maidon ja hedelmien viennisten välillä. Tämä antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden mukautua siihen tuotantorakenteeseen, mitä kussakin maassa on. Eli nämä ovat hyviä sopimuksia. Ja sitten on hyvä, että otetaan myös jalostetut hedelmät mukaan. Ei saa unohtaa, että pitää tehdä näistä tuotteista houkuttelevia lapsille, olivatpa ne sitten tuoreita tai jalostettu esimerkiksi jogurtit ja juustot. Jätetään oliivit, oliviöljy ja hunaja toistaiseksi suunnitelmien tasolle. Mm, toivottavasti niihin palataan ja toivottavasti tämä nyt pannaan hyvin täytäntöön. Kiitos. Kiitoksia. Meillä on sinisen kortin kysymys edustaja Jaarilta. Kiitoksia puhemies. Minulla on kysymys liittyen tähän byrokratian purkamiseen. Tämän eh, viestin kyllä kuulen mielelläni, mutta min usko puuttuu. Eikö meidän eh, pitäisi pyytää komissiolta täytäntöönpano kertomusta eh, niin, että jäsenvaltiot ikään kuin pakotetaan toteuttamaan tämä ohjelma epäbyrokraattisesti. Me olemme tehneet hyviä päätöksiä, jäsenvaltion pitäisi nyt toimia epäbyrokraattisesti, mutta olen vähän epäileväinen sen suhteen. Querido kollega, señor Jaar. Hyvä kollega Jaar. Tärkeintä on se, että jäsenvaltiot todella innostuvat panemaan tätä täytäntöön. Nythän se ei ole pakollinen. Olisi tärkeää, että siitä tehtäisiin pakollinen, jotta tehtäisiin selväksi, että lasten pitää parantaa ruokailutottumuksiaan. Meillä on aina näitä byrokraattisia ongelmia täällä Euroopan unionissa. Nyt tarvitaan jonkinlainen keskitie julkisten varojen hallinnoinnin ja menettelyjen helpottamisten välillä. Tämä, tästä olen samaa mieltä. Kiitoksia. Edustaja Noihil yksi minuutti. Sydämestä kiitokset puheenvuorosta. Haluaisin yhtyä edeltäviin puhujiin. Kolme tärkeää asiaa on saavutettu, nimittäin ohjelmat, jotka ovat olleet menestyksekkäitä jo useita vuosia. Saatettiin yhdistettyä, määrärahoja korotettiin ja oikeusperustaa parannettiin erityisesti parlamentin kannalta nyt. Minä halusin vielä sanoa, että tämä tavoite pitäisi nostaa voimakkaammin esille. Näiden ohjelmien tavoite on aivan selvästä, että opitaan myös aistinvaraisesti. Koulussa aina opitaan päällä, sydämellä ja kädellä, mutta myös suulla on opittava, on opittava miltä asiat maistuvat, kun ne ovat oikein hyviä, kun hedelmät ovat kypsiä, joten aistinvarainen opetus on keskiössä ja myöskin makua on opetettava. Lapset enää ymmärtävät suolaisen ja makean, mutta eivät maista enää siltä väliltä mitään. Mm, maun opettaminen on erittäin tärkeää. Sitten myöskin asenteiden muuttaminen. Nämä lapset, jotka saavat maitoa ja, lapsia, ja hedelmiä ja vihanneksia ovat tulevia kuluttajia. Näiden lasten tulisi tulevaisuudessa sitten ostaa myös laadukkaita tuotteita. Kiitoksia. Edustaja Kusmiuk, yksi minuutti. Pani przewodnicząca, pani komissaari. Kiitoksia, hyvä puhemies. Hyvä komissaari. Käytä puheenvuoron, koska keskustellaan maidon, hedelmien, vihannesteen jakelusta kouluissa Ensimmäinen ohjelma on meillä ollut käytössä 40 vuotta, toinen äh, vähemmän aikaa, mutta 10 miljoonaa opiskelija on kuulunut sen piiriin. Tarvitsemme tietenkin yhteisen rahoituskehyksen ja tätä ohjelmaa kannattaa parlamentin myöskin kannattaa. Tämä merkitsee myös sitä, että menettelyjä, joiden avulla tätä ohjelmaa sovelletaan, yksinkertaistetaan, mikä taas vaikuttaa siihen, että yhä useampi voi hyötyä tästä ohjelmasta ja nuoret voivat saada käyttöönsä hedelmiä, vihanneksia ja maitotuotteita, mikä johtaa puolestaan siihen, että he ostavat myös eurooppalaisia maataloustuotteita myöhemmin, kun sitten ovat asiakkaina näin meillä on nyt 100 miljoonaa, eh, on 150 miljoonaa eh, hedelmiä. Kiitoksia, edustaja Agnew, yksi minuutti. Thank you, Chairman. Kiitos, puhemies. Tässä ehkä nyt mennään vähän toimivaltuuksien ulkopuolelle, sillä terveys on kuuluu jäsenvaltioiden toimialaan ja kuitenkin tätä nyt edistetään terveysperusteisesti. Ehkä on vähän kyydin, mutta mistä vähän tuntuu siltä, että EU yrittää nyt puuttua elämämme kaikkiin aspekteihin. On myös mielenkiintoista nähdä, että koulut, jotka tulevat tähän hankkeeseen mukaan, sinne on laitettava näitä tällaisia kylttiä pystyy, jossa kiitetään EUta ja on EUn tähdet siellä. Ja sitten kun lapset menevät kouluun, niin sieltä näkyy näitä tämmöisiä kiitoskylttejä, niitä näkyy pellolta ja koulusta myös, ja tämä kaikki tapahtuu juuri meidän kansanäänestyskampanjamme aikana, brittijäsenyydestä EU-ssa. on ehkä kyyninen. Toivottavasti tässä saadaan brittimaitoa eikä irlantaista maitoa, eikä ole yhtään hyvän brittituotteen osalta, että banait mainitaan eikä omenoita. Yes. Edustaja Agnew, sinisen kortin kysymys edustaja Ag, äh, Jakovicilta, hyväksyttekö? Olkaa hyvä, voitte esittää kysymyksenne. Kiitoksia. Sanoitte, että terveysasioiden pitäisi kuulua jäsenvaltioiden toimivaltaan. Minä kysyn, kuinka te voitte näin sanoa, kun tiedätte, minkälaisia epidemioita maailmassa on. Meillähän on maailman terveysjärjestökin olemassa. Älkää siis syyttäkö Euroopan unionia tästä. Mehän tiedämme, tiedämme, miten tärkeä terveys on, varsinkin kun epidemioilta pyritään välttymään. Oletteko samaa mieltä? Oletteko samaa mieltä? I can state quite categorically that health aika kategorisesti voidaan sanoa, että terveys ei kuulu EUn toimialaan. Tämä kuuluu jäsenvaltioille. Tämä on näin simppeli ja tämä on yksi harva asioita, jotka kuuluvat sinne, enkä halua, että tässä tulee muutosta. Our next speaker for one minute. Seuraava puhuja, edustaja Petir, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen, onnittelen esittelijä neuvottelujen menestyksekkäästä loppuun saattamisesta tässä asiassa, joka on niin tärkeä Euroopalle, mutta erityisesti Kroatian lapsille. Tästä tekstistä, joka sovittiin viimein, joka ehkäisi Kroatian tasavaltaa käyttämään e EUn tukia mm, koulumaitto ohjelman soveltamiseen. Mainitsin tämän agrivaliokunnassa, on iloinen, että minun argumenttini otettiin huomioon. Tämä asetus mahdollistaa sen, että maataloustuottajat voivat tulla uusille markkinoille jakamalla laadukkaita paikallisia tuotteitaan kouluissa. Jäsenvaltiot voivat myös ottaa mukaan laajemman määrän tuotteita tähän niin toimenpiteisiin, myös paikallisia äh, tuotteita, esimerkiksi oliivia, oliiviöljyä ja hunajaa. Tämä ohjelma ei ole pelkästään äh, opetuksellinen, se ei siis vain opeta nuorillemme käyttämään paikallista ja terveellistä ruokaa, vaan sillä on myös sosiaalinen ulottuvuus, koska köyhille tämä saattaa olla ainoa päivän ateria. Kiitoksia. Kiitoksia. Meillä on sinisen kortin kysymys edustaja Zannilta. Olkaa hyvä, edustaja Zani. Kiitos puhemies. Minä haluaisin nyt esittää kysymyksen muillekin, jotka toimivat tämän hankkeen puitteissa. On totta, että kussakin maassa on sellaisia tuotteita, jotka ovat tärkeitä kansallisia tuotteita, mutta jos katsotaan tämän hankkeen kokonaisvolyymiä ja tässä sanotaan, että noin neljä euroa käytetään per lapsi EUn rahoista. Eli tämä on kyllä aika suhteellista siis. Kiitos. koliko god novca da imamo, ako je namijenjen našoj djeci, njihovoj dobro... Niin, tämähän on lapsia meidän terveyttä varten ja silloin se on tervetullutta. Minulla on samaa mieltä siinä, että summan pitäisi olla suurempi. 250 miljoonaa koko Euroopan unionissa tähän jakelujärjestelmään ja niille jäsenvaltioille, jotka haluavat osallistua, ei ole kyllä riittävästi. No, esimerkiksi Kroatiasta. 17 000 lasta Kroatiassa on nälkäisiä. Heillä ei ole varaa kouluruokaan, koska vanhemmat ovat köyhiä. Ja sitten siis tästä on kyllä jonkunnäköistä apua. Kaksi kertaa viikossa ja ainakin saavat ilmasta ruokaa koulussa. Madam Kadenbach. Kiitoksia edustaja Kadenbach puolitoista minuuttia. Arvoisa puhemies, hyvä komissiojäsen, minäkin haluaisin kiittää kollega Tarabellaa ja kaikkia niitä, jotka olivat mukana neuvotteluissa, koska mielestäni lopputulos on hyvä. Ja, äh, kuulen kritiikkiä, että 250 miljoonaa euroa ei ole paljon. Voin olla samaa mieltä, mutta silti on hieno asia, että päästään eteenpäin, että tehdään budjettia, joka hyödyttää ihmisiä, tässä tapauksessa lapsia, että korotettiin budjettia, koska tämä 1,5 miljardia seuraavalle kuudelle vuodelle ei ole vain avuksi maataloudelle, niille tuotteille, joita Euroopassa tuotamme, vaan pääasiassa tarkoituksena on opettaa lapsillemme, miten, millainen on terveellinen ruokavalio, miltä mm, jalostamattomat tuotteet maistuvat. Nämä ovat kaikki asioita, joita voidaan saavuttaa tällä ohjelmalla. Ja vaikka olekaan sataprosenttisesti samaa mieltä tämän kompromissin kanssa, koska mielestäni suklaamaito ei välttämättä kuulu tänne, niin onnistuimme kuitenkin näillekin aloille saamaan aikaan sen tuloksen, että ainoastaan maidon osuutta tuetaan tulevaisuudessa ei saa olla enää makeutusaineita tai keinotokeisia aromeja. Nämä ovat erittäin tärkeitä asioita. Kollega Enjulle halusin sanoa, että hän ei ehkä ole lukenut Lissabonin sopimusta kunnolla, koska 168 artikla, että siinä sanotaan, että ter- Terveys on merkittävä kaikilla aloilla EUn toimissa ja kaikissa toimissa on huomioitava terveysvaikutukset. Näin tässä juuri tapahtuu. Tässä on kyse maataloudesta, koulutuksesta ja terveydestä. Kiitoksia. Edustaja Kadenbach, teillä on sininen kortti edustaja Maitichilta. Hyväksyttekö sen? Olkaa hyvä, 30 sekuntia gospođo predsjednice zahvaljujem kolegici pomno sam vas slušala i. puhemies haluaisin kiittää kollegamme. Kuuntelin tarkkaan sitä, mitä sanoitte. Ja olen samaa mieltä kanssani siitä, että tämä hanke on tärkeä tapa antaa terveistä ruokaa lapsille ja se helpottaa myös heidän kouluttamistaan. Haluaisin kysyä, voidaanko mielestäni tällä hankkeella tukea myös pientuottajia, jotta voidaan varmistaa, että heidän tuotteensa menevät sinne kouluihin. Nämähän ovat kaikkein terveellisimpiä. Kiitos. Ich glaube, das Programm sieht niin, äh, ohjelman tarkoitus on juuri tämä, että terveelliset, tuoreet, jalostamattomat ja paikalliset elintarvikkeet löytävät tiensä kouluihin ja tämä on äh, tämän koulutusterveysohjelman äh, päätarkoitus. Kiitoksia. Edustaja Dorman, yksi minuutti. Der er alt for mange unge mennesker, som ikke får god, sund Kiitän tästä aloitteesta. Se auttaa niitä nuoria, jotka eivät saa muuten tällaisia laadukkaita tuotteita hyödyntää ja jotka joutuvat syömään huonolaatuista ruokaa. Tämän avulla voidaan varmasti myöskin muuttaa ravintotuttumuksia, mutta en usko, että se mitenkään laajalaisesti siihen vaikuttaa. Tämän lisäksi pitäisi hyödyntää myös sellaisia tuotteita, joiden kulutus on jatkuvassa laskussa, kuten maidon, hedelmien ja vihannesten. Meidän täytyy myös mahdollistaa se, että viljelijämme saavat uusia markkinointimahdollisuuksia tuotteilleen. Tämän lisäksi minusta meidän tulee noudattaa budjettisäännöksiä ja ottaa huomioon se, että maanviljelijät voivat osallistua tai olla osallistumatta tämän kaltaisiin ohjelmiin. Meidän tulee myös selvätä nuorille sitä, millä tavalla esimerkiksi eläimiä tulee suojella. Jos haluamme laadukkaita tuotteita, eläimiä täytyy kunnioittaa ja suojella. Se on myöskin näkökohta, joka kannattaa sitten huomioon. minuta. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Mach, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kollegové, mě se tedy ten návrh na dotování... Hyvät kollegat, ehdotus tukea koulu maitoa on sellainen ehdotus, josta en pidä. Te täällä toimitte lasten pelastajina ja olette ylpeitä siitä, että olette luoneet tämän superohjelman, mutta Euroopan unioni ei ole mikään meidän kaikkien äiti, jonka pitää päättää siitä, mitä lapset syövät maidon terveysvaikutuksista kiistellään ja jos ei halua äh, maitoa antaa, jossa on erilaisia aromeja, niin välttämättä tästä maidosta sitten pidetä eikä sitä juoda. Meidän pitäisi kysyä veronmaksajilta näiden lasten vanhemmilta. Ei Euroopan unionin pidä ryhtyä toimiin, jos olette sitä mieltä, että oman maanne kannalta, että näin on, niin tehtäköön tämä oman maan tasolla. Mutta jos sanotte, että kyseessä on vapaaehtoinen ohjelma, niin sitten jotka maat eivät tule tähän mukaan, epäsuorasti tukevat niitä, jotka siihen menevät mukaan. From your... Hyväksyttekö sinisen kortin maanmieheltäni Poltselkilta? Kiitoksia. Hyvä kollega, huomasitteko, että Euroopan parlamentti ei ole kieltämässä yhtään mitään. Se yksinkertaisesti vain tukee tiettyjä tuotteita. Minusta se tulisi laittaa tähän oikea asia Měli se... Vastaus. Evropská unie má program, Niin. Jos on olemassa sellainen ohjelma, johon laitetaan 250 miljoonaa euroa tiettyjen tuotteiden tukemiseen ja näiden tuotteiden joukosta löytyy maito, jota ei makeuteta. No näin pakotetaan tätä maitoa näille lapsille ja huomioida vähemmän muut elintarvikkeet ja ne veronmaksajat, jotka haluaisivat lapsille antaa jotain muuta, mutta ihan hyvä, jos ei kaakaota kieletä, mutta tuemme nyt kuitenkin sellaista maitoa, jota kukaan ei halua juoda. Niin, sinisen kortin kysymys kollegalta olisi teille. Hyväksyttekö sen? Please. Voorzitter, collega, eh, ik heb u goed beluisterd. Ik vind het eigenlijk... Hyvä kollega, kuuntelin teitä huolella. Minusta on todella harmi ja sääli, että tätä hienoa hanketta, joka on meidän kouluillemme ja viljelijöillemme niin tärkeä, tällä tavalla äh, kohtelette. Minun lapseni ovat koulussa ja asuvat kaupungissa, jossa kaikki koulut ovat mukana näissä ohjelmissa. Ja voin vakuuttaa teille sen, että omena päivässä pitää kyllä lääkärin loitolla minä pyytäisin teitä, unohtakaa tuo kritiikkinen, viekää tätä ohjelmaa eteenpäin ja haluaisin pyytää teiltä sitä, että yrittäkää myös te ja ne kaikki tukea hedelmäsektoria. Pani kollegine, ja nechápu, když si myslíte, že jablko nebo mléko je... Hyvä kollega, en ymmärrä, jos olette sitä mieltä, että omenat ja maito ovat niin hyväksi lapsille, miksi te ostaa niitä itse. Miksi teidän pitää kehittää tällainen ohjelma, joka koskee kaikkia 500 miljoonaa ihmistä? Tarvitsetteko Euroopan unionin tähän? Kiitoksia. Täällä oli paljon sinisiä kortteja. Halusin nyt eh, seuraavan periaatteen esitellä per puhuja. Hyväksytään korkeintaan yksi sinisen kortin kysymys. Muussa tapauksessa tämä ei onnistu. Edustaja Mato, teillä on puheenvuoro. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät edustajat. Tämä on hyvin tärkeä ohjelma koko Euroopan kannalta. Tässä pyritään terveisiin ruokatottumuksiin. Siitä on aina hyötyä, jos siihen on varattu tarpeeksi rahaa, niin sen parempi. Mutta tästä on hyötyä myös erityisen syrjäisille alueille, kuten Kanarian saarelle, mistä minä olen kotoisin. Ja tämän sopimuksen avulla on tultu siihen tulokseen, että pitää antaa enemmän varoja erityisen syrjäisille alueille ja näin otetaan mukaan erityinen tuki näiden alueiden tuotteille. Ja hankkeen mukaan jäsenvaltioiden on annettava enemmän tukea näille alueille, jotta huomioidaan niiden erityinen tilanne tuotannon osalta ja pitää myös edistää näiden alueiden välistä tuotteiden vaihdot. Ja tuottajien, erityisesti banaanin tuotteen kannalta tärkeä seikka on seuraava. Täällä joku sanoi, että pitää ottaa banaani täältä pois, koska banaani ei tuoteta Euroopassa, mutta kyllä niitä tuotetaan Kanarian saarella. Kasvataan maailman parhaimpia bananeja, sekin on Eurooppa, Kanarian alue ja myös Madeira ja Martinik. Ensi siis kerralla tuon teille Kanarian saarten banaaneja, jotta kaikki voivat tutustua näihin, jos et ehkä tiedä, että meillä näitä kasvatetaan. Haluaisin kiittää. Nyt on todella tärkeää, että ymmärretään, kuinka erityisiä tarpeita näillä alueilla on ja että tämä kamarinta tukee. Kiitos. Kiitoksia. Muistutitte meitä banaaneista ja nyt edustaja Aguilera Garcia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Minä haluan yhtyä kollegoiden onnitteluihin erityisesti herra Taravellalle tämän asian esittelijälle. Hän on tehnyt mahtavaa työtä ja on myös varjoesittelijöitä. Tässä on tehty vaikeaa työtä koska on pyritty vakuuttaa neuvosto siitä, että oli tärkeää huomioida myös parlamentin päätösvalta. Tämä on eurooppalainen hanke ja tämä on tässä tärkeää. On suhtautua vakavasti Euroopan lasten terveyden parantamiseen. Terveet ruokailutottumukset ovat lapsille tärkeille. Siksi parlamentti aikoo niihin panostaa ja haluamme panostaa myös eurooppalaiseen tuotantoon on tärkeää, että tuoreiden tuotteiden jakelusta on etusijalle. Olen tästä oikein, oikein tyytyväinen. Lapsethan näitä tuoreita tuotteita syövät liian vähän. Se, että tämä asetetaan etusijalle on todella tärkeää. Olisi ollut hyvä, että jakelukriteereissä maidon osalta ei olisi huomioitu näitä historiallisia kriteerejä, niin kuin hedelmä osiossa, mutta kaikkea nyt saada läpi välttämättä. Ja sitten sanoisin vielä, että olisi ollut hienoa herra että tänne olisi saatu oliviöljy mukaan ja sitäkin olisi voitu jakaa kouluissa. Mutta joka tapauksessa se on otettu mukaan tänne koulutusohjelmaan ja haluaisin kiittää sitä, että tämä voidaan hyväksyä laajalla enemmistöllä. Aguilera Garcia. Kiitoksia edustaja Aguilera Garcia. Ja seuraavaksi edustaja Zani. Kiitos puhemies. Minä itsekin haluaisin todella kiittää kollega Tarabella. Tässä on tehty valtavasti töitä ja kaikkia muitakin kollegoita, jotka edes auttoivat tämän hankkeen edistämistä. On todella tärkeää, että Euroopan parlamentti käsittelee lasten ravitsemusta, sillä on olemassa suuri määrä lapsi, jotka tarvitsevat tätä tukea. Nyt on todella häpeällistä, että jäsenvaltiot tuskin tekevät yhtään mitään tämän asian eteen, jos Euroopan unioni ja Euroopan komissio ja parlamentti eivät olisi ottaneet asian selkeästi kantaa, niin ehkä moni jäsenvaltio vain poistaisi tällaiset ohjelmat, ja tämä on todella häpeällistä, mutta nyt voimme kiittää Euroopan toimielimiä siitä, että tähän asiaan on puututtu. Ja sitten vielä eräs seikka. Jotkut hallitukset maksattavat kovasti veroa näillä ohjelmilla meillä. Esimerkiksi Unkarissa 27 prosenttia ALVtä maksetaan kaikista elintarvikkeista, myös lasten elintarvikkeista. Minä haluaisin pyytää, että ainoastaan tässä ohjelmassa, vaan kaiken kaikkiaan meidän pitäisi vapauttaa ALVstä tai laskea kovasti eh, ALVtä elintarvikkeiden osalta. Kiitos. Kosonom. Mm, sanei. Now it's time for... Kiitoksia edustaja Zani. Menemme nyt menettely ilman puhujalistaa. Edustaja Mikolasik. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. E, dámy a páni myslím si že tento program pre naše deti v európskej únii je veľmi pozitívny. Kiitoksia. Tämä e, koulumaito ja e, kouluhedelmäohjelma on erittäin hyvä lapsille Euroopassa yksi viisi miljardia euroa kuudelle vuodelle ja tämä koskee kolmekymmentä miljoonaa lasta kaksi kertaa viikossa. He saivat vihanneksia, hedelmiä, banaaneja tai maitoa ja tämä on erittäin tärkeää nuorille sukupolville Euroopassa, ei vain Yhdysvalloissa, vaan myös Euroopassa nuoret ja lapset lait, kärsivät liika- lihavuudesta ja tämä saattaa johtaa terveydellisiin ongelmiin, sydän- ja verisuonitauteihin ja niin poispäin. Ja tämä ohjelma voi osittain ehkäistä tämän. Olen erittäin iloinen siitä, että Euroopan parlamentti ja komissio ovat tehneet sopimuksen ja että tulevaisuus näyttää nyt näin valoisalta. Ja terveet elintavat vahvistuvat tätä kautta. Lapset äh, voivat välttää äh, liiallista sokerin käyttöä ja äh, voivat syödä paikallisia ja terveellisiä elintarvikkeita. Honorable Michela Giuffrida. Edustaja Giuffrida, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitoksia puhemies. Ensinnäkin haluaisin kiittää edustaja Tarabellaa hänen äh, vakuuttuneisuudestaan ja tavasta, jolla hän vei läpi nämä neuvottelut ja saattoi ne päätöksen. 250 miljoonaa euroa, erittäin tärkeä määrä äh, tulevaisuutta varten. Äh, Koulu, hedelmä, vihannes ja maitoohjelmat äh, koskettavat lastemme terveyttä, joiden pitäisi noudattaa terveellistä ruokavaliota ja koululla on tässäkin keskeinen rooli. Keskeinen rooli on valistus äh, globalisoituneessa maailmassa, jossa erilaisia elintarvikkeita on valtaisasti, niin äh, kuluttajien äh, valistaminen suojaa heitä ter- sairauksilta ja petoksilta. Ja vielä eräs asia, joka on erittäin tärkeä minulle. Kouluissa annettavat tuotteet, niiden pitää olla paikallisia tuotteita, pitää antaa prioriteetti alueellisille tuotteille. Tällä tavoin tuetaan ähm, paikallisia tuottajia, mutta myös oman alueen tuotannon tuntemus on tärkeä. Edustaja Jufrida. Ja seuraavaksi edustaja Ruohonen Lerner. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, mitä sitä kiertelemään? Ottakaa mallia Pohjoismaista meillä lapset saavat päivittäin terveellistä ja monipuolista kouluruokaa. ateriat kustannetaan verojen kautta joten myös köyhien perheiden lapset saavat nauttia hyvästä kouluruoasta. ei tule erillistä maksulappua kenenkään kotiin. parasta järjestelmässä on että se maksaa itsensä takaisin. kun lapsi kerran omaksuu terveelliset ruokailutottumukset hän syö paremmin myös aikuisena seuraukset tiedetään vähemmän ylipainoa vähemmän sairauksia vähemmän rasitusta kansantaloudelle. nyt käsiteltävä tukijärjestelmä on minusta askel oikeaan suuntaan. eu n ja sen jäsenvaltioiden tulisi tukea entistä enemmän terveellistä kouluruokaa. kiitos. Kiitoksia. gospodine predsjedavajući. Kiitoksia, puhemies. Tässä mietinnössä on monia myönteisiä elementtejä. Kolmikantaneuvottelut ovat myös olleet erittäin menestyksellisiä. Haluaisin erityisesti painottaa tämän mietinnön merkitystä nuortemme opi- kouluttamisessa hyville tavoille. Minusta tulisi erityisesti painottaa nuorillemme tärkeitä asioita. Haluaisin myös huomauttaa, että Kroatian tarpeet on otettu huomioon ja nyt Kroatiassakin saadaan vihdoin se, mitä tarvitaan. Siitä huolimatta mielestäni on yksi asia, joka on äärimmäisen tärkeä suhteessa kaikkeen muihin. Alueelliset ja paikalliset tuotteet nyt tulevat jakeluun kouluissa – Kyseessä on asia, joka on erityisen tärkeä nuorille. Nuorten tulisi kyetä huomaamaan se, millä alueella asuvat niiden tuotteiden avulla, jota on paikallisesti kasvatettu. Edustaja Miguel Viegas. Tässä ohjelman taustalla oleva ajatus on myönteinen, mutta se, miten tämä toteutetaan, on oleellista. Ensinnäkin, miksi tässä on yhdistetty nämä kaksi hanketta. Asiantuntijat ajattelevat, että pitäisi olla kaksi erillistä hanketta. Tämä onnistuu ainoastaan silloin, jos lähdetään liikkeelle paikallisen kehityksen strategiasta, jossa huomioidaan paikallinen tuotanto ja voidaan edistää alueellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta, niin että kaupunki ja ympäröivä maaseutu yhdistetään. Tämä strategia ei onnistu, jos jatkossakin aggressiivisesti ovat mukana ruokaketjut koulujen lähellä tai jos siellä kouluissa on näitä elintarvikeautomaatteja, joissa myydään epäterveistä ruokaa on tärkeää, että puolustetaan näin lapsia ja nuoria. Madame Deputy Diana... Kiitoksia, edustaja Dots. Thank you. Kiitos, puhemies. Minäkin haluaisin osoittaa tukeni sille, että hedelmiä, vihanneksia, maitoa ja bananeja tarjotaan oppilaitoksissa. haluan kiittää esittelijää hänen tärkeästä työstään. Meidän täytyisi käyttää kaikkia mahdollisuuksia tarjota terveellisiä vaihtoehtoja nuorille ja lapsille, opettaa terveellisestä ruokavaliosta ja tällä tavoin torjua kasvavaa liikalihavuuskriisiä. Tämä on myös auttanut meijerimarkkinoita, joilla, maitomarkkinoita, jotka ovat kärsineet jo pitkään. Tämä lisää ei pelkästään kulutusta, vaan lisää myös tietämystä maitotuotteiden hyödyistä, samoin kuin hedelmien ja vihannesten. Kiitoksia. Thank you, madam. Uh, now... Kiitoksia. Edustaja Soitrova. Děkuji, vážený pane místopředsedo. Já bych se chtěla připojit ke kolegům, kteří... Kiitos puhemies. Minä haluaisin yhtyä kaikkiin niin kollegoihin, jotka puoltavat tätä ohjelmaa. On hienoa, että tukea tulee niin paljon kaikilta poliittisilta ryhmiltä. Kaksi ohjelmaa on tässä yhdistetty ja tästä saadaan sellainen hyöty, että tietty, tietty osa rahoista voidaan siirtää. Ja sitten edistymistä on tapahtunut myös siinä mielessä, että tässä on lainattu tuotekirjoja, myös jalostettuja tuotteita tulee mukaan. Mutta päätavoite on 6-10-vuotiaille koulaisille opettaa terveitä ruokaltottumuksia. On totta, että kodeissakin nykyinen elämäntapa ei anna edes vanhemmille mahdollisuutta rohkea lapsia näin. Eli tämä on nyt myönteistä motivaatiota lapsille ja siitä pitäisi olla hyötyä heidän terveydelleen. Tämä on meidän päätavoitteemme ja tietysti myös lähialueiden tuotannolle. Kiitos. Kiitoksia. Edustaja Caputo, olkaa hyvä. Grazie, Presidente. Kiitoksia Kiitoksia puhemies. Onnittelen eh, edustaja Mart Tarabellaa hänen eh, suurista saavutuksestaan tässä asiassa, joka liittyy kouluhedelmää, talvivihannes- ja koulumaitojärjestelmään. Yksi tärkeistä tavoitteista on hedelmien ja vihannesten sekä maidon kulutuksen eh, romahtamisen vastustaminen. Ja tällä tavoin pystytään myös vähentämään lasten liikalihavuutta, joka johtuu usein sellaisten elintarvikkeiden käytöstä, joissa sisältävät hyvin paljon sokeria ja suolaa Kiitän myös siitä, että tähän sopimukseen on otettu mukaan jakelun tuki. On tärkeää, että lapset oppivat alueellisen tuotannon edut ja oppivat tuntemaan alueellista tuotantoa. Tämä on erittäin hyvä saavutus. Kuitenkin, jotta voitaisiin katsoa, että ovatko jäsenvaltioiden ohjelmat tehokkaita, pitäisi olla arviointi- ja tarkastusjärjestelmiä. Erityisesti on katsottava kulutuksen kehittymistä keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Marjas. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε ο υποσιτισμός στην ελλάδα έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις. σύμφωνα με το Πολιτικό ίδρυμα meidän täytyy saada aikaan ennaltaehkäisyä. Nämä terveysluvut ovat erittäin heikot. Sitten vuosi, kouluvuosi 2000 2014-2015 23 prosenttia lapsista, heillä on ongelmia ravitsemuksensa suhteen ja suuri osa myös kärsii nälästä. Ja Euroopan tuki Kreikan koulumaito- ja vihannesohjelmaan on vain puolittaista ja lapset näkevät nälkää. Meidän täytyy todellakin torjua aliravitsemusta, lasten terveyttä ei saada vaarantaa, siksi Troikan täytyy lopettaa tämän tyyppinen toiminta. Merkelin politiikankin on muututtava. Meidän on nyt puututtava tähän kriittiseen tilanteeseen huomioon myös pakolaiskriisi Kreikassa. Edustaja Funtulis. Sydämelliset kiitokset. Minun on sanottava, että tämä on erittäin myönteinen askel, eh, tämä yritys, joka tässä on tehty, että nyt yritetään varmistaa, että käytetään enemmän vihanneksia, hedelmiä ja tuoretta maitoa, mutta minä epäilen, auttavatko nämä konkreettiset toimenpiteet, eh, tuottavatko ne tuloksia, jos niitä ei yhdistetä koulutusohjelmaan, jolla eh, edistetään terveellistä ruokailua. Tässä ei ole kyse pelkästään lapsista, vaan myöskin heidän vanhemmistaan ja muista aikuisista. Ja EUn säästöpolitiikka seurauksena Tämä ruoka on ehkä ainoa, mitä lapset Kreikassa voivat saada ja on yhä paljon enemmän työttömiä ja jotkut vanhemmat eivät voi edes mm, tärkeintä tarjota lapsilleen, koska heillä ei ole enää tuloja. Hyvinvointivaltiota ei enää ole, on hyvin vähän määrärahoja ja niitä käytetään pääasiassa nyt pakolaisten tarpeita varten. Kiitoksia edustaja Bogovic. Iskrene čestitke kolego Tarabelli in tudi ostalim poročevalcem v Sencu, komisarju Haluaisin kiittää edustaja Tarabella ja myöskin varjoesittelijöitä ja myöskin komission jäsentä. Hyvin vaikeassa prosessissa tämä koulu hedelmä, vihannes ja maito-ohjelma saatiin hyvään päätökseen. On erittäin tärkeää, että parannetaan lasten elintapoja. Se on tärkeää terveyden kannalta. Toisaalta myös mahdollistamme sen, että hedelmät ja vihannekset päätyvät koulujen ruokalistoille ja sitä kautta myös perheisiin. 250 miljoonaa euroa on paljon. Slovenian kohdalla tämä tarkoittaa 300 300 000 enemmän per vuosi. Äh, Sloveniassa jo vuosia on käytetty erityisesti paikallisia tuotteita kouluissa. Meillä tarjotaan aamiainen ja tämä toimenpide nyt mahdollistaa sen, että niin korkealaatuisia äh, tuotteita kuten hunajaa voidaan ottaa mukaan. Ja olen vakuuttunut siitä, että jäsenvaltiot mielellään hyödyntävät tätä ohjelmaa. Voce deputado Ricardo Serrao Santos arvoisa Serraos Kiitoksia, hyvä puhemies. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää ja varjoesittelijöitä. Terveellisten ruokailutottumusten hankkiminen edistää terveyttä nuorten joukossa ja sen varmasti tarvitsee olla yhdenä julkisen politiikan tavoitteista. Hyväksy siis sen, että hedelmien vihanneksi jaetaan koulussa, se on tärkeä julkinen investointi. Tässä on myös kaksi eri tavoitetta. Lisätään maataloustuotteiden kysyntää paikallisella tasolla ja lisäksi tässä myönteisesti syrjitään myös aivan äärialueita, jotka tietyn erikoisolosuhteen voivat saada lisäapua, kun otetaan huomioon, miten vaikea niiden on saada näitä tuotteita. Erityisen tärkeää tämä on tilanteessa, jossa meijerialalla ja maitotuotealalla on kriisi. Se mahdollistaa myös sen, että näitä tuotteita voidaan hyödyntää ja voidaan saada aikaiseksi kohtuulliset korvaukset myös tuotteiden tuotteilla. Obrigado. Kiitoksia. Edustaja Tomacic. Zdrava prehrana predškolske i školske djece. Kiitos. Terveinen ruokavalio koulussa ja päiväkoti ikäisille on tärkeä osa julkista politiikkaa. On hyvä, että ollaan tietoisia lasten terveyden tärkeydestä, kun kasvavat niin nopeasti, mutta on harmillista, että emme ole yhtä tietoisia siitä, miten huonoja vaikutuksia avustuksilla on tuotteisimme globaalin kilpailukykyyn. On totta, että vähiten kehittyneillä alueilla tarvitaan tukea, mutta olisi kuitenkin tärkeää, että jäsenvaltiot yksinkertaistaisivat verojärjestelmänsä, niin, niin sitten yritykset eivät tällaista apua tarvitsisi. Olen sitä mieltä, että täällä kaikki haluavat asettaa etusijalle lasten terveyden, mutta he eivät voi olla hyvässä kunnossa, jos vanhemmat eivät ole töissä, eivätkä saa tarpeeksi palkkaa heidän kasvattamiseen, mutta minä tuen tätä ohjelmaa, mutta tämän pitää laittaa laajempaan kontekstiin. Tarvitsemme globaalisti kilpailukykyisen eh, talouden muuten emme voi taata eh, mm, terveellisiä, mm, terveyttä tulevia sukupolvia. Sitten komission puolesta komission jäsen Phil Hogan, olkaa hyvä. Eh, Kiitoksia, hyvä puhemies. Ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia, jotka ovat yleisesti ottaen tukeneet tätä järjestelyä. Sitä jouduttiin muuttamaan komission toimesta ja sitten tilintarkastustuomioistuimen pyynnöstä, koska siinä korostettiin, että näissä järjestelyissä oli tehottomuuksia. Nyt kun nämä järjestelyt on yhdistetty, me säästämme sekä hallinnointirahaa, saamme tehokkaamman järjestelmän aikaiseksi ja voi myös suunnata suoraan nämä tuotteet koululaitoksiin. Lisäksi järjestelmän ajoitus on tärkeä, kun sekä meijeri että hedelmän vihannesalalla on vaikeuksia. Näin tämä järjestelmä lisää myös kysyntää monissa jäsenvaltioissa. Kyseessä on vapaaehtoinen, sanoisin tämän Markille ja Andrewlle, ä, äh, tai Andrewlle, että tässä ei ole mitään pakkoa jäsenvaltioille osallistua. Yhdistynyt kuningaskunta niin osallistuu myös järjestelyyn. Täällä mainittiin myös se, että meidän tulisi asettaa etusijalle tuoreet paikalliset tuotteet eikä jalostettuja tuotteita. Ja nimenomaan tästähän onkin kysymys tässä järjestelyssä. Näinhän se tekeekin. Silikka ja Mato mainitsivat sen, että hedelmissä vihanneksissa on niin tärkeää saada paljon erilaisia tuotteita mukaan. Ja erityisen ilahtuneena voin todeta, että banantkin on sisällytetty tähän järjestelmään. Se on tärkeää esimerkiksi Kanariansaarten kantaisille alueille, kuten myöskin äärialueille, näin voidaan lisätä näiden tuotteiden kysyntää Euroopan unionin sisällä. Päätavoitteena edustaja Grappini on 10-16-vuotiaat lapset, anteeksi, 6-10-vuotiaat lapset. Ja, öö, näin on tärkeää, että otitte tämän esille. Kun aivan kuten niin moni puhuja totesi, nuoret täytyy saada mukaan tähän jo varhaisessa iässä niin, että viedään eteenpäin hyviä ravinto- ja ruokailutottumuksia. Ja erityisesti pudotetaan myös liikalojen lihavuuden aiheuttamiin ongelmiin. Olemme samaa mieltä siinä, mitä täällä todettiin järjestelmän virtaviivaistamisesta ja toteaisin myös siitä, että vuonna 2023 tähän tarkast- tätä tarkastellaan uudelleen. Tiedän, että täällä käytte myös sana kyyninen. Yhdistyneen kuningaskunnan viljelijän ei tarvitse olla ollenkaan huolissaan näitä kiitollisuuskylteistä, koska 2,3 miljardia suunnataan sinne tukena. Toivottavasti se on Euroopan unionissa tulevaisuudessakin vaikea nähdä, miten paljon ne saavat yhdistyneen kuningaskunnan omista varoista tulevaisuudessa muuten. Tämä järjestelmän joustavuus ja esittelijän, kuten myöskin varjoesittelijän osoittava joustavuus, tekevät tästä järjestelystä vielä menestyksellisemmän. Ja haluan myös täällä todeta sen, että hunaja on myös mukana tässä järjestelyssä. Toivottavasti tämä joustavuus selkeästi ilmaisee sen, että olemme ottaneet kaikkien näkemykset huomioon. Meillä on tasapainoinen lopputulos ja monia aloitteita on tähän sisällytetty trilogian seurauksena erittäin joustavalla tavalla. Siitä syystä vielä kerran haluaisin onnitella edustaja Tarabellaa ja kiittää häntä, kuten myöskin varjoesittelijöitä yhteistyöstä ja toivon tälle järjestelmälle menestystä tulevina vuosina. Tietysti sitten vuonna 2023 katsotaan uudelleen. Kiitoksia komission jäsen. Nyt eh, hyvä esittelijä, edustaja Tarapella, olkaa hyvä. Kiitos puhemies Evenen. Siksi muistuttaisin, että Euroopan parlamentissa on pyritty varmistamaan se, että oikeusperusta on todellakin yhteispäätös menettelyn takana. Haluaisin kiittää varjoesittelijöitä, jotka ovat tukeneet minua näin tämä tuli mahdolliseksi. Ja sitten lehten sisältöön viisi kommenttia vastaisin Ville kollegalle. Tämä 6-10-vuotiaiden kohderyhmä, no kyseessä on eh, nyt sellainen ryhmä, johon voidaan kohdistaa, mutta voidaan lähteä liikkeelle jo nolla vuotiaista alkaen, eli päiväkoti-ikäisille, mutta voidaan myös eh, ottaa mukaan eh, sitten yläasteen opiskelijat, kukin maa voi päättää. Ja sitten tämä suklaan mukana oleminen, jos siellä on pieni, pieni määrä suklaata, ei tämä ole maailman loppu, se pitää olla oikea suklaata, eikä eh, ainoastaan suklaa-aromia. Ja jos kaakaon avulla. Lapset saavat lisää kalsiumia, niin sen parempi. Ja sitten kolmeksi jotkut ovat arvostelleet ja sanoneet, että parlamentti pitäisi kuulla paremmin kansalaisia, mutta komissio tässä on kyllä tehnyt hyvää työtä, samoin kuin luomuasetuksen yhteydessä komissio on tehnyt hyvää työtä ja neuvosto sitten vie siltä pohjaa. Ja sitten tämä kommentti, että terveys ei kuulu Euroopan unionin toimialaan. Tietysti Euroopan unioni voi huolestua nuorten terveydestä ja 24-25 maasta ei kuluteta päivittäin tarpeeksi hedelmiä ja vihanneksia jäsenvaltiot voivat tähän itse laittaa sitten omaa rahaa lisää. Ja sitten viidenneksi, tämän jo mainitsin, eli että yhteisrahoitus on mahdollista jäsenvaltioiden toimista. Ja lopuksi halusin kiittää varjoisettilin lisäksi Aleksandra Leonia, minun avustajani, Mäkin Kutalia ryhmästäni ja myös maatalousvaliokunnan eh, työntekijöitä, jotka tässä ovat neuvotelleet tehokkaasti. Kiitos. Kiitoksia edustaja Tarabella. Ja tähän päättyy.